Seuraava istunta alkaa huomenna keskiviikkona 9. lokakuuta kello 9. Se jatkuu kello 1415 15-23. Ohjelma ilmoitet, on ilmoitettu ja se on, internet, se on Euroopan parlamentin